Allora, cominciamo. No niin, voimme aloitella kokousta. Hyvää iltapäivää kaikille. Esitysluodon olette 12. päivää sähköisesti saaneet ja se löytyy myös näistä asiakirjoista. Näin myöskin kahdeksas, kolmas, kolmatta pidetyn kokouksen pöytäkirjat. Ja sitten kielijärjestely, sanat kuin ennenkin. Ja sitten tämä menee myöskin nettiin. Ensimmäinen esityslistan kohta. Komission jäsen eh, Semetan esittely. Tervetuloa hänelle. Hän kertoo eh, toimintaohjelmasta ensimmäisenä kuukausina ja aiheena siis eh, tarkastustoimintapetosten torjunta myöskin. Ja näin antaisinkin saman tien komission jäsen Semetalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen iloinen voidessani esitellä tänään vastuuvapautta, tilintarkistusta ja petosten torjuntaa koskevaa agendaa. Valmistelin tätä agendaa aidossa yhteistyön hengessä Euroopan parlamentin ja teidän valiokuntanne kanssa, jotta voisimme toteuttaa tärkeän tavoitteen, joka on parantaa Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelua. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy parantaa taloushallintoa, hallintajärjestelmiä ja taistella kaiken muotoisia petoksia vastaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkien sidosryhmien täytyy tehdä oma osansa ja ottaa oma vastuunsa. EUn toimielimet ja niiden palvelut, mutta myös jäsenvaltiot. Kaikkien on kannettava oma vastuunsa. Ensin puhuisin vastuuvapaudesta ja tilintarkistuksista. Keskittyisin seuraaviin aiheisiin. Tarvitsemme vahvempia välineitä uudessa varainhoitoasetuksessa. Virheiden määrä, virheiden määrä kasvaa, kun säännöt monimutkaistuvat. Siksi tilintarkistustuomioistuin on antanut suosituksensa vastuuvapaudesta. Komissio hyväksyi viime viikolla varainhoitoasetuksen tarkistuksen, jolla sitä yksinkertaistetaan. Tällä tavoin voimme edelleen edistää moitteetonta varainhoitoa, jotka perustuvat, joka perustuu järkeviin periaatteisiin. Seuraavan sukupolvien ohjelmien kohdalla analysoimme virheiden perussyyt seurannan kulut ja yritämme edelleen yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä virheiden riskin siedettävä kynnys hyväksyttiin viime viikolla. Se koskettaa energiaa, kuljetusta, tutkimusta ja maaseudun kehitystä. Tämä viedään loppuun muilla politiikka-alueilla vuoden 2011 aikana. Uskon, että tämä lähestymistapa, joka perustuu tilintarkastustuomioistuimen kehittämään kontekstiin, tarjoaa meille tehokkaamman ja ennen kaikkea kustannustehokkaamman seurantapolitiikan, joka sopii eri ohjelmiin. Vastaavasti aion edistää kvalitatiivista lähestymistapaa EUn varain käyttöön. Toiminnan säännöllisyys on tärkeä kriteeri. EUn interventioiden ja tulosten saavuttamiset, saavuttaminen vaikuttaa minusta tärkeältä. Tässä keskitymme EUn toiminnan tehokkuuteen ja otamme mukaan tarpeellisia tavoitteita ja indikaattoreita samalla kun suunnittelemme uusia ohjelmia. Haluan myös kehittää komission sisäisen tarkastuksen roolia, erityisesti mitä tulee vastuuvapaussuosituksiin ja niiden seurantaan. Tarkastuksen edistyksen komitean puheenjohtajana olen pyytänyt komission sisäiseltä tarkistukselta metodologian kehittämistä niin, että voimme tarkastaa vastaavatko toimet suosituksia ja toteutetaanko ne, ja sen lisäksi ovatko toimet tehokkaita riskien vähentämisessä. Lopuksi olen myös esittänyt kolmivuosittaisen varainhoitoasetuksen tarkistuksen menettelyä, jotta voitaisiin perustaa eurooppalaiset rahastot, European Trust Funds-rahastot, jolla voitaisiin tarkastella eri lähteistä tulevien panostusten hallintaa entistä paremmin, erityisesti hätätilanteissa. Tämä lisää Euroopan unionin toimien läpinäkyvyyttä ja parantaa myös EUn talousarvion hallintaa tässä kontekstissa. Tarvitsemme uudenlaista kumppanuutta. Kaikkien sidosryhmien on ymmärrettävä oma roolinsa, niiden on otettava oma vastuunsa tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä pätee erityisesti vuosittaiseen varainhoidon seurantaraporttiin, joka jäsenvaltioilta vaaditaan. Tämän julistuksen tekee itsenäinen tarkastuselin. Samalla tavalla arvioimme vuosittaisten yhteenvetojen lisäarvon ja kansallisten julistusten arvon komission yleisten tavoitteiden kanssa. Kansalliset ylimmät tarkastusinstituutiot kutsutaan osallistumaan yhä paremmin EU-talousarvion toteuttamiseen jäsenvaltioissa yhtenäisen tarkastusmallin puitteissa, jota Euroopan tilintarkastustuomioistuin ehdotti vuonna 2004. Lopuksi tuen ja teen yhteistyötä, jotta voimme järjestää tällaisen konferenssin, jossa ovat kaikki tärkeimmät sidosryhmät liittyen EU-talousarvioon ja vastuuvapauteen, aivan kuten ehdotettiin vuoden 2008 vastuuvapauspäätöslauselmassa. Parhaimmillaan tämä konferenssi saataisiin järjestettyä vuonna 2011 sen alkupuolella. Perinnän ja virheiden korjaamisen parannus, jotta voisimme entisestään tehostaa EUn talousarvion toimeenpanoa, komissio tarvitsee tehokkaan politiikan perintään ja virheiden korjauksiin niin, että liikaa maksut summat saadaan perittyä takaisin. Tätä pitää kehittää hyvässä yhteistyössä tarpeellisin tiedoin. Komissio on vastuussa suorasta hallinnosta, mutta myös jäsenvaltioilla on oma roolinsa. Siksi perintään ja virheiden korjaukseen liittyvät tiedot, niitä pitää parantaa tästä vuodesta eteenpäin. Maataloudessa ja rakennerahastoissa – täm, nämä numerotiedot tulevat jäsenvaltioilta. Myös lisää toimenpiteitä tehdään niin, että jäsenvaltioita tulevat tiedot ovat entistä tarkempia virheiden korjaukseen myös tarkastuksia paikan päällä, annamme suosituksia, järjestämme koulutusta ja levitämme parhaita käytäntöjä. Tämä on edellytys sille, että, jos, että saamme kehitettyä tätä tilintarkastustuomioistuimen antamaa suostusta liittyen monivuotiseen monivuotiseen rahoituskehykseen. Nyt puhuisin petosten torjunnasta. Petosten torjunta ja OLAF eli petosten torjuntavirasto ovat tärkeässä osassa talouskriisin aikana. On tärkeää, että rahoja käytetään oikealla tavalla. Epäsäännöllisyydet, petos ja korruptio täytyy estää ja niitä täytyy myös jäljittää. Petosten tekijöille maksetut varat on saatava takaisin. Siksi petosten torjuntavirasto Olaf tarvitsee paljon huomiota meiltä ja se tulee tämän huomion myös saamaan. Seuraavat agendani kohdat, jotka olen lähettänyt teille jo kirjallisena, käyn niitä tässä läpi nyt myös suullisesti. Ensinnäkin Olafin pääjohtajan vakanssi on auki. On tärkeää, että toimimme nopeasti löytääksemme uuden pääjohtajan Olafille. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen kandidaatti tähän tehtävään. Lähetän teille seuraavien päivien aikana alustavan aikataulun tähän menettelyyn ja odotan, että osallistutte aktiivisesti tähän prosessiin. Toisekseen seurantakomitean asettaminen Olafiin. Olen lähettänyt 25. toukokuuta kirjeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän asiaan liittyen. Kaikki jäsenet ovat suostuneet toiselle toimikaudelle, joten nykyisten jäsenien nimittäminen onnistunee. Nykyisten seurantakomitean jäsenten mandaatti umpeutuu 30. marraskuuta vuonna 2011. Olen varma siitä, että pääsemme yhteiseen sopimukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tästä asiasta. Valintamenettely uudelle seurantakomitealle täytyy käynnistää hyvissä ajoin. Kolmanneksi Olafin uudistus. Aivan kuten kuulemisessani sanoin, aion toimittaa tällaisen mietintäpaperin Olafin uudistuksesta. Se esitellään teille ja neuvostolle ennen kesätaukoa. Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävään vuoropuhelun perusteella komissio antaa korjatun ehdotuksen. Toivon vilpittömästi, että tältä perusta, perustalta lainsäädännöllinen prosessi Olafin uudistamiseksi saadaan vietyä loppuun vuoden 2011 loppuun mennessä. Neljänneksi Olafin tehokkuuden parantaminen. Lainsäädännöllisen perustan uudistamisen lisäksi komissio pyrkii parantamaan Olafin toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta niin, että se ottaa huomioon Euroopan parlamentin kertomukset, valvovan seurantakomitean suositukset ja myös tilintarkastustuomioistuimen suositukset. He käyvät tällä hetkellä läpi tilintarkistuskertomuksia vuodelta 2005. Tässä tarkoituksessa tapaan myös seurantakomitean jäseniä. Seuraan tätä asiaa myös tekemällä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa hallinnollisella tasolla ja erityisesti OLAF-asetuksen uudistuksen puitteissa. Viidenneksi haluaisin sanoa muutaman sanan Euroopan syyttäjän viraston perustamisesta, jolla pyritään suojelemaan EUn taloudellisia intressejä. Tämä asia vaatii syvällisiä keskusteluja, jotta voimme tunnistaa parhaat vaihtoehdot Olafille ja syyttäjävirastolle eli EPPOlle Varajohtaja Redding ja minä itse olemme tehneet yhteistyötä tämän hankkeen parissa. Euroopan parlamentti otetaan mukaan tähän prosessiin. Komissio luottaa teidän tukeenne tämän suuren aloitteen parissa, joka johtaa toivottavasti suuren parannukseen EUn taloudellisten intressien suojelussa. Kuudenneksi pyrin vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämään sitä entisestään. Petosten, korruption, savukkeiden salakuljetuksen ja muiden laittomien toimenpiteiden toimenpiteet ovat kaikki globaaleja luonteeltaan ja siksi EU ja sen jäsenvaltiot tekevät vahvaa kansainvälistä yhteistyötä tehokkain välinein. Haluaisin mainita esimerkkeinä tietyt petosten vastaiset ja seuranta asetukset, joita meillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja assosiaatiosopimuksissa Afrikka, Afrikan valtioiden kanssa sekä teemme yhtä para, yhä parempaa yhteistyötä latinalaisen Amerikan kanssa. Tämä saa alkunsa konferenssissa Panamassa lokakuussa 2010 ja meillä on silloin myös olemassa maailmanlaajuinen sopimus tupakkatuotteiden laitonta kauppaa vastaan. Viimeisiksi haluaisin puhua veronkierrosta puhun tästä asiasta tuleville EUn puheenjohtajavaltioille, jotta voin vakuuttaa heidät tämän asian tärkeydestä ja siitä, että se pysyy agendalla. Petosten torjuntasopimus on tärkeää saada päätökseen niin nopeasti kuin mahdollista. Lopuksi haluaisin puhua vielä petosten torjuntapolitiikasta. Olafin ja tiettyjen pääosastojen yhteistyötä täytyy tiivistää vielä entisestään. Jotkut pääosastot ovat kehittäneet hyvinkin tarkan petosten vastaisen strategian, mutta kaikilla sellaista ei ole. Olaf on alkanut valmistella riskien arviointeja tietyille maantieteellisille alueille, mutta se on vasta alkua. Siksi yhdenmukainen puitekehys petosten vastaisille strategioille tulee kehittää minun toimikauteni aikana. Tällä tavoin voimme kehittää myös hyvin räätälöityjä instrumentteja tai välineitä jokaiselle pääosastolle ja palvelulle. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelun puitteissa yleinen strateginen lähestymistapa petosten torjuntaan täytyy käydä läpi ja se esitellään uudessa komission tiedonannossa. Kerron teille säännöllisesti näiden toimenpiteiden parissa saavutettavasta edistyksestä. Luotan teidän tukeenne tämän agendan läpiviemisessä niin, että teemme hyvää yhteistyötä. Kiitos. Grazie. la parola. Allora. Kiitokset ja sitten kresle olkaa hyvä. Kiitokset herra komissaari näistä merkittävistä ilmoituksista ja myös siitä, että nyt ensimmäistä kertaa tällaista viisivuotisuunnitelmaa täällä esittelette täällä. Siitä saa varsin hyvän vaikutelman. Toteaisin kuitenkin, että nämä ovat ilmoituksia ja siksi sallinette, että minä ja me ryhmämme sitten arvioimme toimintaa äh, siltä pohjalta, mitä todellisuudessa aikaan saatte. Ja ilman muuta tässä kaikessa tulemme teitä tukemaan. Se, mitä lopuksi totesitte, miellytti minua erityisesti, koska puheenne siinä konkretisoitui. Eli että komission sisällä petosten vastai, niin torjunta aiotaan ottaa vakavammin esille kuin tähän saakka ja petosten vastainen torjunta, petosten torjunta, siitä tulee merkittävämpi asia kuin tähän saakka. Ja tämä ULAFin uudistusasiakirja. Siihen mekin olemme tehneet ehdotuksia ja toivottavasti omat ehdotuksemme myöskin huomioidaan kyseisessä esityksessä. Muutoin toitte esiin varsin monia seikkoja ja jos nyt kävisin yksityiskohtaisemmin käsiksi asioihin, jotka mainitsitte ja siihen, mitä täytäntöönpanon osaan tulee, niin tässä ensinnäkin tämä eh, luotettavuusjulistus. Tässä toivoisimme uusia määräyksiä ja eh, tämä vähentäisi ongelmien määrää automaattisesti ilman eh, lisätoimia tai lisätukea, koska uudet säännöt eivät enää mahdollistaisi sellaista, mikä tähän saakka on mahdollista ollut. Tämä on muistettava ja tämä ilman muuta johtaisi jo itsessään parannuksiin. Ja tällöin sitten ei tarvittaisi lisätoimia, vaan nämä uudet määräykset jo toisivat toivottavan muutoksen mukanaan. Ja kaksi seikkaa on tärkeää. Ensinnäkin, miten Ulaf jatkaa tästä eteenpäin. No, viittasitte tehokkuuden parantamiseen, mutta olisi hyvä kuulla, miten tähän aiotaan päästä. Ulafillahan on monia ongelmia. Yksi liittyy pitkään käsittelykestoon ja sitten eh, siihen ongelmaan, että jäsenmaat eivät ole välttämättä eh, kovinkaan halukkaita aina eh, juridisesti täytäntöönpanemaan Olafin esityksiä. Ja sitten eh, tilastojen puute, 93 prosenttia joutuu eh, eh, roskakorille vai 7 prosentin pohjalta sitten toimitaan. Ja tämä tulisi todellakin nostaa esille, koska jos halutaan tehokkuutta parantaa, niin en tiedä, miten konkreettisesti olette ajatelleet toimia, miten luulette voivanne vaikuttaa jäsenmaihin. Ja sitten tämä uusi Eh, virheriski, eh, marginaali, no eh, ollenkaan. Lewandowski tässä esitti minulle asiakirjoja viikonloppuna, jossa on esitelty nämä asiat tarkemmin. Ja kun tarkastellaan tätä tolerable risk-kysymystä, niin ehkä parlamentilla olisi syytä määritellä, mistä tässä on kyse, mutta tämä ei välttämättä ole nyt hyvä. Eli meille annatte nyt tämän ongelman hoidettavaksi. Tämä ei mielestäni ole hyvää menettelyä, olen varsin neuvoton, enkä oikein kuvitellut, että näin tämä asia etenee. Kyllä mielestäni vähän konkreettisemmin olisi pitänyt ryhtyä tähän asiaan. Jo puolitoista vuotta tässä on odoteltu esimerkiksi jotain Liechtensteinilta ja oma mietintöni on jo valmis. No, tämä ei välttämättä ole komission ongelma, vaan jäsenmaiden virhe, mutta olisi tärkeää, että asioissa edettäisiin, sillä aikaa ei saisi ihan hukata. Tietysti voidaan kuvitella, että asiat voisi hoitaa vieläkin paremmin, mutta tämän ei tulisi estää sitä, että ensimmäisiin askeleihin jo tässä vaiheessa ryhdyttäisiin. Ongelmana on se, että neuvostossa ei ole helppo asioita hyväksyä. Siksi katsoisin, että olisi hyvä, jos komissio asettaisi enemmän paineita ja ottaisi meidät mukaan. Me haluamme auttaa ja haluamme, että asioissa edetään. Ja te olette myöskin tärkeä. Te olette tärkeä myöskin, kun ajatellaan, mitä mieltä kansalaiset eh, meistä ovat. Ja voin kyllä rohkaista ja haluan kannustaa teitä, mutta tärkeää olisi kuitenkin, että tekin toimisitte riittävän energisesti ja konkreettisesti, kun näihin hankkeisiin ryhdytte koska jos asiassa mennään eteenpäin eh, siten kuin tähän asti on menty, niin ongelmana on se, että ei välttämättä saada kuitenkaan tyydyttäviä konkreettisia mm. tuloksia aikaan. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Iš Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, tilintarkastustuomioistuimen kertomukset osoittavat, että EU-rahojen seuranta ja valvonta ei välttämättä aina ole riittävää eikä tarpeeksi tarkkaa. Nämä, nämä kansalliset julistukset ovat erittäin tervetullut ehdotus. Ne varmaankin kuvaisivat hyvinkin sitten jäsenmaissa toteutettavien ohjelmien toteutuksen tehokkuutta kuitenkin riittävien toimenpiteiden varmistaminen rahojen takaisin perimiseksi on niin ikään tarpeen silloin, kun virheitä tai varojen väärinkäyttöä esiintyy. Kysymys herääkin, millä tavalla ajattelitte parantaa näitä mm, seurantaohjelmia? Jotain täsmällisempää. Kiitos. Prego, signor commissario, se vuole Komissaari, voisitteko vastata näihin kahteen esitettyyn kysymykseen? Olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustajaa hänen ilmaisemastaan tuesta tälle esittelemälleni agendalle. Minusta täytäntöönpanoon liittyen tosiasiat osoittavat, että me toimimme lupaustemme mukaisesti. Viime viikolla julkaisimme kaksi ehdotusta liittyen varainhoitoasetukseen ja tähän siedettävään riskitasoon. Tai se esitys on tulossa tai tuli toukokuussa. Kun puhutaan tästä siedettävästä riskitasosta, varainhoitoasetus itsessään ehdottaa tällaista lainsäädännöllistä puitekehystä tälle konseptille, kun taas sitten tämän konseptin konkreettinen täytäntöönpano tapahtuu keskustelujemme jälkeen, kun tuo tiedonanto on annettu. Tiedonantoa tukee myös työasiakirja, jossa on yksityiskohtainen analyysi tämän siedettävä riskitason tai tolerable risk of error käsitteen perustasta. Ja siitä on kerrottu jo tiedonannossa. Eli tällä tavoin parlamentti ja neuvosto otetaan täysin mukaan tähän työhön. Me odotamme, että voimme keskustella tästä asiasta syvällisesti yhdessä talousarvioviranomaisten kanssa ja sitten näiden keskustelujen perusteella luomme siitä lainsäädäntöehdotuksen liittyen tähän siedettävän riskitasoon. Sitten seuraavaksi, mitä tulee Olafiin, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. teemme kovasti töitä tämän mietintäasiakirjan parissa. Sen valmistelu on nyt viime vaiheessaan ja tässä asiakirjassa puututaan niihin kohtiin, joita tässä nostettiin jo esiin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, jäsenvaltioiden mukaanottoon tähän prosessiin – ja prosessien pituuteen. Tästä asiasta, prosessien pituudesta, voisin sanoa, että yhteistyössä Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme analysoimassa tilannetta Olafissa. Ja minä teen parhaani, jotta tätä käsittelyjen pituutta saadaan lyhyemmäksi, sillä monissa tapauksissa ne ovat todella liian pitkiä. Meidän pitäisi pyrkiä laatimaan tarkat säännöt siitä, kuinka pitkiä nämä prosessit voivat olla ja miten niitä saadaan lyhennettyä. On tärkeää, että meillä on kunnollinen raportointimenetelmä tapauksista, erityisesti silloin, jos tapauksien käsittely ylittää niille varatun ajan, sillä nykyisellään näistä tapauksista ei raportoida riittävällä tavalla. Haluamme ottaa myös valvontakomitean, seurantakomitean yhä paremmin mukaan tähän työhön ja tällä tavoin voimme sitten lisätä työn tehokkuutta ja vähentää toivottavasti prosessien pituutta. Liechtensteiniin liittyen sen kanssa solmittavan sopimukseen riittyen, tehän tiedätte, että tämä on vain osa suurempaa pakettia, josta keskustellaan neuvostossa. Siihen kuuluu lukuisia direktiivejä, esimerkiksi verohallintoon liittyen, ja sitten tämä kuuluisa säästödirektiivi, ja automaattinen tiedonvaihto jäsenvaltioiden valilla, välillä. On totta, että nykyinen ehdotus on jumissa neuvostossa. Siellä kaksi maata sitä jarruttaa. Ja nyt huomenna menen Saksaan, jossa keskustelemme tästä asiasta ministeri Schäublen kanssa – ja toivottavasti löydämme ratkaisun tähän kysymykseen. On hyvin tärkeää, että tämä sopimus ja koko tämä paketti solmitaan Euroopan unionin tasolla, sillä vasta silloin voimme paremmin edistää hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti. Ymmärrämme kyllä, että jäsenvaltiot tarvitsevat resursseja käyttöönsä erity, erityisesti veronkierron ja petosten torjunnan vastaisessa työssä. Sitten vielä rahojen takaisin perinnästä. On olemassa kahden tyyppistä takaisinperintää. perintää EU-tasoisessa rahojen takaisinperinnässä kerromme vuoden 2009 kertomuksessa takaisinperinnästä jäsenvaltio kohtaisesti ja tällä tavoin voidaan sitten vertailla eri jäsenvaltioita. Sitten on myös rahojen takaisinperintää jäsen valtioissa olemme nyt tekemässä loppuun näitä tarkistuskäyntejä jäsenvaltioissa nähdäksemme, kuinka järjestelmät siellä toimivat. Eli tänä vuonna tarkastellaan kaikkia jäsenvaltioita ja sitten näiden tarkastusten perusteella annamme suosituksia jäsenvaltioille ja järjestämme myös parhaiden käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden sisällä Grazie, onore... Kiitokset ja sitten äh, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, wil graag de commissaris hartelijk danken voor het document wat hij uh, uh, ons heeft toegezegd. Kiitoksia. Kiitän uh, näistä uh, asiakirjoista ja uh, työpapereista. Erinomaisen hyvä alku. Uh, toivon mukaan uh, yhä paremmalle yhteistyölle. Pari huomiota tästä vielä. Itse asiassa on menettelytapojen äh, yksinkertaistamisesta äh, toisaalta tietysti varan, varanhoitoasetuksen äh, määräysten yksinkertaistamisesta ja, äh, ja sitten äh, odotamme jännittyneenä ja tuonempana siihen liittyvää tiedonantoa. Ja sitten on seuraava tai toinen muutos se, millä, millä tavalla sitten jäsenmaat käyttävät eurooppalaisia varoja siihen liittyvää raportointi. Minä olen su- suhtautunut tähän aika kriittisesti ja tämäkin näyttää Näyt, tämäkin on aika varovaista. Olen jo aiemmin sitä huomannut tässä siltä osin, olette johdonmukaisesti osoitatte johdonmukaisuutta, ne te haluatte tässäkin edetä pienin askelin, mikä tietysti tukee sitten näitä jäsenmaiden havaintoja. Nykyinen e, e, e, kriisi, erityisesti ajaa valtiot, jäsenvaltiot ahtaalle, erityisesti vallankin mitä tulee julkiseen rahoitukseen, julkisten menojen rahoitukseen mutta sam, eh, sam, eh, samoin myöskin tietysti pitää hyvin niin kriittisellä silmällä sitten katsoa niitä rahoja, joita, joita eh, valtioille aivan erityisesti veronmaksajien pussista käyttöön annetaan. Voisitko voitteko tässä ehkä olla vähän jämäkämpi, eikä edetä niin varovaisesti kuin näiden rahojen käyttökohteita arvioidaan. Niin ikään ei pitää pelkästään keskittyä menojen oikeudellisuuteen, oike- laillisuuteen, vaan myöskin tehokkuuteen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin hyvä komissaari, haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää esityksestä varsin kattavasta työohjelmasta on kyse. Ja jos näissä esitellyissä kohdissa edetään talousarviovalvonnan osalta, niin on menty hyvä askel eteenpäin. Mutta kohta seitsemän ulkoiset toimet, eh, sitä haluaisin kommentoida vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä yhdessä, koska kyseessähän oli komission jäsenten kuuleminen tässä käsittelyssä, eli tilanne ei olisi kovinkaan hyvä, mitä tulee esimerkiksi YKlta saatuihin kertomuksiin, kun puhutaan EU-varojen käytöstä. Pokoslav Liberatskin raportti varsin kriittinen myöskin oli, ja kohdassa 1.7 Äh, kyllä esitellään tärkeitä edistysaskelia, mutta kysyisin, mitä olette ajatelleet tehdä YK suhteen? Kiitos. Grazie. Kiitokset. Skilakakis seuraavana, olkaa hyvä. Uh, commissioner, I would like to pose a question. Niin. Policies that you propose on... Liittyen näihin eh, Olafin toimiin, joista puhuitte, ja liittyy myöskin siihen, kun sanoitte, että aiotte tarkastella, miten voidaan vahvistaa Olafia. Kysyisin, mitä mieltä olette niiden tapausten osuudesta, jotka tänä päivänä johtavat konkreettisiin tuloksiin, kun verrataan eh, kokonaislukumäärän ja sitten mikä on toisaalta tutkimustehokkuuden prosenttiosuus Olafissa. Itse katsoisin, että petoksia kyllä tapahtuu edelleenkin, mutta järjestelmämme on heikko taistelussa tätä vastaan. Ja tässä nimenomaan tutkimus tutkintaa toteuttavat tahot olisivat koko toiminnan keskiössä. Niin, kiitos. Minä omalta osaltani myöskin esittäisin yhden kysymyksen teille. Se, mitä on kuultu eri tahoilta, esimerkiksi Olafilta, tilintarkastustuomioistuimelta ja mitä me itsekin olemme suoraan havainneet, niin kysyisin, Minkä tyyppistä institutionaalista poliittista toimintaa on nyt komissio ajatellut suhteessa niihin jäsenmaihin, joissa aina vain useammin ja useammin törmätään tilanteeseen, että on tehty petoksia, toimittu petollisesti julkisten varojen käytön osalta ja joissa korruptio rehottaa ja todellakin hyödyntää eh, varsin suuria summia, jotka on ajateltu esittää joillekin jäsenmaille. Kysyisin, minkä tyyppisin toimin te ja komissio aikoo ryhtyä tällaisia maita vastaan. Uh, well, so I, I will try to, to uh... Yritän vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olitte samaa mieltä tästä tarkastusperiaatteessa, periaatteesta varainhoitoasetuksessa noin 100 artiklaa 180 keskittyy tähän asiaan ja Monet niistä artikloista, joita on esitetty muutettaviksi, johtavat merkittävään yksinkertaistamiseen tässä asetuksessa. On myös tärkeää, että otamme esiin eri hallinnon alojen tai niitä koskevat asetukset ja näin aiomme tehdä. Sitten mitä tulee EU, EUn varainkäyttöön, tämä ehdotettu varainhoitoasetus, siihen olemme esittämässä liitettäväksi tällaista vuosittaista julistusmenettelyä, jota valvoisi ja jota toteuttaisi itsenäinen tarkastuselin. Se toimisi esimerkiksi maataloudessa. Ja sitä on itse asiassa jo kokeiltu maatalousalalla ja toiminta osoittautui hyvin menestyksekkääksi. Ja siksi tätä konseptia nyt, jos te olette samaa mieltä tästä, niin tätä konseptia voidaan nyt kokeilla muissakin menettelyissä toimielinten välillä. Vuosittaisten varainhoidon julistusten menettely parantaa minun mielestäni merkittävästi jäsenvaltioiden vastuun tasoa, mitä tulee niiden EU-varojen varain käyttöön. Sitten tehokkuudesta. Mainitsin puheessani, että olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ei riitä, että valvomme varainkäytön oikeutusta, vaan sen lisäksi meidän täytyy myös tutkia varainkäytön tehokkuutta – Tähän asiaan puututaan myös komission sisäisen tarkastuksen toimin. Eli aion pyytää sisäisen tarkastuksen yksikköä tarkastelemaan EU-varojen käytön lisäksi myös sitä, miten tehokkaasti varoja käytetään. Totta kai on tärkeää kehittää erilaisia suoritusindikaattoreita, joiden pohjalta sitten voidaan mitata tehokkuutta. Komissio työskentelee näiden indikaattoreiden kehittämisen hyväksi, jotta voidaan paremmin arvioida varojen käytön tehokkuutta. tehokkuuden lisäksi katsomme myös varojen käytön kelpoisuutta. Tärkeä elementti komission tilintarkastusjärjestelmissä tulee olemaan se, että aiomme luoda indikaattoreita myös kansalaisjärjestöille ja sillä tavalla saamme sitten tarkasteltua yksityiskohtaisesti sitä, mitä kansalaisjärjestöt tekevät, kuinka ne osallistuvat ja käyttävät EU-varoja. Tämä, tämän pitäisi lisätä avoimuutta tällä alalla – ja kuten jo mainitsin, aiomme myös luoda EUn rahastoja Tämä ehdotus sisältyy jo asetuksen uudistamisehdotukseen. Tällä tavoin Euroopan unioni voisi tarjota tukea esimerkiksi YK-organisaatioille, mutta sen lisäksi se voisi järjestää myös omaa tukeaan omien rahastojensa kautta. Tällä tavoin parantaisimme tiedon saatavuutta, pääsyä kaikenlaiseen tietoon. Ongelmat näissä asioissa ratkeaisivat, kun EU voisi valvoa tätä asiaa ja seurata sitä itse omine järjestelmineen. Euroopan ulkosuhdehallinto sanoisin siitä, että käyttökulut pysyvät edelleen komission talousarviossa ja komission vastuuvapauden alla. Ainoastaan hallintokulut menevät Euroopan ulkosuhdehallinnossa erillisen vastuuvapauden alle. Ne annetaan erilliselle komitealle. Meidän kaikkien intresseissämme on kehittää Euroopan ulkosuhdehallintoa niin, että sillä on oma vastuunsa. Ja uskon, että lopullinen päätös johtaa tällaiseen tilanteeseen. Olafista tuosta tutkin, tutkimusten määrästä, lukumäärästä. Sanoisin, että yleensä sanotaan, että vain 7 prosenttia kaikista tutkimuksista johtaa konkreettisiin tuloksiin. Meidän pitäisi verrata aloitettujen tutkimusten lukumäärää ja katsoa sitten, kuinka moni tutkimus viedään loppuun saakka. Todennäköisesti todellinen luku tulee olemaan paljon korkeampi kuin tuo 7 prosenttia, mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän pitäisi todella panostaa Olafin tehokkuuden lisäämiseen paljon enemmän. Olen ollut nykyisessä toimessani vasta kolme kuukautta, joten ette voi odottaa, että tässä ajassa kaikki Olafin ongelmat olisi ratkaistu. Valmisteltaessa tällaista mietintäasiakirjaa koskien Olafin tehokkuusongelmia, siinä on kiinnitetty paljon huomiota niihin välineisiin, joilla pystyttäisiin lisäämään tehokkuutta. Ja toivon, että nämä ehdotukset saavat teiltä tukea ja että saamme lainsäädäntö perustan, joka panostaa, korostaa erityisesti tehokkuutta. Sama pätee sitten myös tähän vuosittaisiin hallinto- tai hallinnointisuunnitelmiin, jotka ovat komission toimivallan alla. Pyydän palveluja tuottamaan hyvin yksinkertaistettuja suunnitelmia, joita on helppo tarkastaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Toivon, että toimikauteni puitteissa Olafin tehokkuus paranee merkittävästi. Tämä on varmasti meidän kaikkien etu. Sitten havaittujen petosten määrästä. Tämä asia on hyvin yksinkertainen komissio. Komissiolla on edelleen nolla toleranssi petoksia kohtaan. Tällä hetkellä tarkastelemme sitä, kuinka voisimme poistaa Olafin toimivallasta pienemmät, vähemmän tärkeämmät asiat niin, että voitaisiin keskittyä todella merkittäviin ja tärkeisiin tapauksiin tällä tavoin voitaisiin käyttää tutkintaresursseja Olafissa entistä tehokkaammin. Tämä on yksi tapa lisätä Olafin tehokkuutta. Onorevole Gressinen. Hyvä, kiitokset. Niin, se, että suhtaudumme varauksella tähän asiaan, ei tarkoita sitä, ettemmekö seuraisi kehitystä Olafissa tarkkaan. Mutta kun nyt tilanne on hankala, niin emme halua järkyttää tasapainoa entuudesta, Mutta komissaari varmasti kerrotte meille sitten tuloksista sopivalla hetkellä lisää. Kuitenkin palaisin eräisen asiaan, ongelman, joka on tärkeä, eli jäsenmaiden eh, vastuu ja oikeudellinen toiminta. No, eh, tämä kriisi on osoittanut, ettei tässä saa mitään kuvitelmia elätellä. Ja valiokunnassa huomaamme esimerkiksi sen, että jäsen ne ovat suhtautuneet eh, vähän hällä tähänkin asiaan. Ja tässä nyt sitten tuntuu, että komission törmäyskurssilla jäsenmaiden kanssa varsin usein ja katsoisin tärkeäksi sen, että täältä kun lähdette, olisitte tietoisia siitä, että saatte meiltä kyllä tukea, mutta me toivomme toisaalta sitten myöskin tuloksia. Jos nyt esimerkiksi tarkastelen näitä asiakirjoja ja asioita, niin eh, osa asioista on aina ollut tärkeänä täällä esillä ja sen komissiokin tietää esimerkiksi nämä jäsenmaiden julistukset ja vuoteen 2014 saakka talousarvioiden osalta tämä varmasti on ongelman asia, koska silloin alkaa uusi rahoituskausi ja eh, toivoisin, että eh, osa kollegoista ainakin muistaa, eh, miten täällä on menetelty. Yhteenvedot ovat olleet sisällöllisesti usein varsin ongelmallisia ja on hyvä, että nyt tullaan saamaan tiedonanto analyysi näistä mm, eh, yhteenvedoista, koska ne eivät todellakaan ole tyydyttävällä tasolla nykyisellään. Eh, tehtävä on myöskin varsin byrokraattinen, eikä lopputulos kuitenkaan ole toivottava. Ja sitten avoimuusasia tässä yhteydessä. Jos nyt ainoa esitetty muutos uudessa varanhoitoasetuksessa avoimuuden osalta on kielellinen luonteeltaan, eli eh, recipient on uusi käsite, jota käytetään mutta sitten tämä kaoottisuus muuten tässä tilanteessa ja yhtenäistäminen, jota todellakin toivottaisiin, oli se asia, johon tulisi puuttua. ja kaikki muutokset ja tarkistukset ne minulle ja Revelinille. Se ei ole oikein hyvä asia mielestäni on tarkasteltava myöskin eurooppalaista lisäarvoa, mistä puhutaan, kun siitä puhutaan. Tällöin puhutaan mielestäni eh, meille tärkeistä asioista, sellaisista, joihin jo vuosien ajan on vastauksia toivottu. Ja olisi hyvä, jos puuttuisitte nyt eh, budjetin ulkoistamisasiaan myöskin, jos tarkastelee, mitä on tapahtunut budjetin tiimoilta viimeisten kymmenen vuoden aikana ja viiden, kuuden viimeisen vuoden aikana tilanne on ollut sellainen, että komissio on ikään kuin antautunut ja uskoo, että eh, näinkin voi vaikuttaa asioihin ja että se haluaisi ylipäätään vaikuttaa. Eli ulkoistamisasia, sen kehitys jatkuisi edelleenkin. Seuraava suuri askel tähän suuntaan on sitten ulkoistaminen ulkoasioiden hallinta eikä komissio lainkaan eh, sano mitään eh, sen suhteen, että osa suuresta osasta talousarviota siirtyy muualle, jos me emme asioihin puutu. Ja kansalaisjärjestöasia se liittyy tähän myöskin. Nämä muutokset kyllä ovat varsin mielenkiintoisia varanhoitoasetuksessa ja YK-tilanne, että siltä osin tilanne muuttuisi. No niin, en tiedä miten tämän asian komissio aikoo järkiperäistää. Eli tämä talousarvion ulkoistamisasia on asia, joka tulisi eh, kollegiossa huolella käsittelyyn ottaa. Ja tässä vuotuisessa suunnitelmassahan sitä ei ole huomioitu, mutta kun me taas vastuuvapauskysymyksiä tarkastelemme, niin tämä on hyvinkin olennainen asia, kun puhutaan komission vastuuvapauden myöntämisestä täällä esimerkiksi pääjohtajien vuotuiset kertomukset. Olisi hyvä, jos hieman yhtenäistettäisiin komission tasolla näitä julistuksia, jottei tarvitse tuhansia sivuja läpikäydä eikä sittenkään päästä mihinkään kunnolliseen lopputulokseen. No, kun täältä lähdette, niin voitte olla varmoja siitä, että saatte meiltä tukea, mutta toivomme myöskin konkreettisia tuloksia, emme pelkkiä kauniita sanoja la risposta conclusiva. No niin, ja sitten loppupuheenvuoron aika komission jäsenelle, koska sitten siirrymme esityslistallamme eteenpäin. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Edustaja Kresle jo teki aika hyvän yhteen, yhteenvedon tästä asiasta. Meidän on tehtävä yhteistyötä näissä mainitsemissani asioissa. Ja minä olen aivan täysin yhtä mieltä siitä, että kansallisten toimintakertomusten laatua on merkittävästi parannettava. Me tätä asiaa hoidamme tehokkaasti ja oletettavasti pikapuoliin tästä työstä on myöskin tuloksia esitettävänä Samoin olen äh, samaa mieltä siitä, että, että äh, edunsaajien äh, avoimuus on aivan välttämätöntä ja että myöskin tiedon kulun harmonisoinnin saralla, yhdenmukaistaminen saralla, mitä tulee edunsaajiin, on vielä paljon tekemistä ja, ja kaiken kaikkien tässä tällä sektorilla tarvitaan vielä paljon työn tehostamista. Mitä sitten tulee ulkosuhteisiin eh, ja eh, ulkoistamisiin, ne eivät ole helppoja neuvotteluja, koska tässä on kolme instituutiota, kolme toimielintä eh, neuvotteluissa mukana. Tärkeimpänä tavoitteena on tietenkin tehostaa EU-varojen varainkäytön valvontaa ja ulkosuhdehallinto tähän samaan uomaan varmasti ajoittu, sijoittuu ja me, me, meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme on tietenkin saada myöskin ulkosuhdehallinto tilivelvoiseksi avoimella tavalla. yhteenvedonomaisesti olen, olen, olen valmis nyt sitten teille toimittamaan kaikki ne tiedot, joita te äh, olette tässä peräänkuuluttaneet. Ja, ja olen myöskin sitten äh, valmis pitämään, valmis pitämään teidät ajan tasalla äh, meneillään olevista ja uusista aloitteista. Salutiamo il commissario. Kiitokset teille. Herrasi Meta, ja sitten me voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin kohtaan viisi vapauden, turvallisuuden, oikeuden, IT-järjestelmästä vastaava virasto. Ja puheenvuoron saa Marin olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kertoa pääasiallisista ehdotuksistani koskien tätä virastoa. Viraston toiminnan pitää perustua monivuotiseen suunnitelmaan, johon kuuluisi myös monet, monia vuosia kattava talousarvio. Tämän suunnitelman perusteella he laatisivat sitten yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman. Tämä suunnitelma tulisi jättää jokaisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän viraston hallitus. Tämä on minusta tärkein kohta. Siihen kuuluu yhdeksän, kuuluisi yhdeksän jäsentä. Kaksi niistä olisi komission ehdottamia. Parlamentti nimittäisi kaksi ja neuvosto nimittäisi viisi. Ja Euroopan parlamentin jäsen ei voisi olla hallintoneuvoston jäsen. Minusta tällainen yksinkertaistettu menettely tai rakenne vähentäisi kustannuksia ja lisäisi viraston tehokkuutta. Lisäksi ehdotin, että luodaan tarkastuskomitea, johon tulee kolme hallintoneuvoston jäsentä. He toimisivat johtavassa roolissa sisäisissä tarkastuksissa. Tätä virastoa valvoo Euroopan oikeusasiamies. Tähän asiaan ei ollut aluksi mitään ehdotusta, joten minä tein sellaisen. Lisäksi siirtymäajan puitteissa siihen asti, kunnes pääjohtaja nimitetään, ehdotin, että että nimetään komission nimittämä johtaja, joka sitten johtaisi tätä virastoa tuon siirtymäajan. Johtaja olisi myös tulojen ja menojen hyväksyjä. Tässä olivat minun pääasialliset ehdotukseni liittyen tähän virastoon. Ja kuunnellaan sitten, mitä valiokunta haluaa sanoa tästä. Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tähän Marineskon lausuntoon liittyen? Haluaako ehkä komission edustaja käyttää puheenvuoron? Kresla, olkaa hyvä. Kiitokset. Haluaisin kiittää Marineskoa varsin innovatiivisista ehdotuksista, eli esimerkiksi, että valvonta tahon jäsenten lukumäärän vähentäminen. Tämä on tärkeä asia, koska virastolla on joskus valvoja enemmän kuin jäseniä tai työntekijöitä ja kannattaisikin ehkä miettiä tässä uusia ratkaisumalleja ja virastoasioiden yhteydessä, kaikkien uusien virastojen yhteydessä nämä asiat on huomioitava ja hyvä, että nyt näin on tehty. Itse olen käsittelemässä näitä kysymyksiä neuvoston ja komissionkin eh, yhteydessä. Ja on hyvä, että tässä nyt valmistaudutaan eh, reformiin ja toivon kaikilta tukea tälle varsin hyvälle esitykselle. Grazie. Kiitokset. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Ensinnäkin äh, haluan tietenkin kiittää esittelijä rakentavasta äh, perusteellisesta työstä. Äh, hänen muutosesityksistään suurin osa on jo kirjattu joko hengessä tai muodossaankin nyt tekstin nyky, nykymuodossa, joka tänä päivänä itse asiassa on hiottu lopulliseen muotoonsa neuvoston työryhmässä ei, en, ei ole minun mielestäni mitään syytä, miksi komissio ei voisi suhtautua myönteisesti näihin tarkennuksiin ja täsmennyksiin. Ainoan haluaisin puuttua tähän hallintoneuvoston kokoonpanokysymykseen ja samoin myöskin tämä sisäisen tarkastustoimi ovat kiistanlaisia. Niihin on varaumia. Ensinnäkin itse hallintoneuvosto ei, ei kyse ole siitä, ettenkö mä ymmärtäisi tehokkuuden vaatimusta ja olemme hyvinkin tyytyväisiä siihen tähtävistä ehdotuksista, mutta haluamme kumminkin miettiä tämän viraston toimenkuvaa. E, se, se joutuu käsittelemään varsinkin, varsin tärkeitä kriittisiä ää, tietoja, jäsenmaiden omistamia tietoja. He ne ole viraston omistamia tietoja, vaan kunkin jäsenmaan hallinnoimaa tietoa. Siihen nähden mm, siinä katsannossa pidämme kyllä oikeutettuna jäsenmaiden kiinnostusta siihen, että niillä ne pystyvät täysimittaisesti pitämään silmällä sitä, mitä siellä virastossa puhutaan. Joka, no, jokainen jäsenmaa on periaatteessa oikeutettu saamaan edustajansa siihen äh, ikään kuin äh, loppu, loppu, loppukäyttäjän ominaisuudessa, äh, käyttäjän ja omistajan, omistajan ominaisuudessa. Mitä sitten tulee sisäiseen tarkastustoimintaan? Niistä sen pitäisi olla täysin riippumaton sen varmistamiseksi, että että sitten talousarvion toteutumista voidaan pyyteettömästi valvoa ja silmällä pitää ja jäsen, jäsenmaiden jäsenmaiden edustus näissä tarkastus, tilintarkastuselimissä saattaisi äh, panna kapuleta tämän puolettoman tarkastuksen rattaisiin. Äh, tähän lopuksi vielä kauniit kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Hän on, äh, työ on ollut perinpohjaista ja hänen muutosityksensä ovat heijastelevat jo tehtyä työtä aika pitkälle – ja samoin kuvastavat myöskin komission tarkoitusperiä. Kiitos. Kiitokset. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, vai onko? Marines, olkaa hyvä, jos haluatte vielä käyttää puheenvuoron. Excuse me. Uh referitor la management board. Este adevărat că această agenție... Niin, mitä tuo tähän johtokuntaan hallintoneuvostoon tulee, tämä eh, virasto on eh, siis eh, muista tietokannoista vastuussa, mutta haluaisin tässä muistuttaa komissiota siitä, että, että, että, että, että siirtymäkaudenkin aikana jäsenmaat vastaavat tietojen siirrosta tämän siirtymäkauden aikana ja se, e, sen lisäksi e, minun meistä hallintoneuvosto ei sinällä ole vastuussa jokapäiväisestä tiedon hallinnosta. Sen vuoksi siihen työhön nyt ei tarvita edustajaa joka ainoastaan jäsenmaista. Jäsenmaissahan, sopimuksissahan jäsenmaat jo ovat öö, öö, sopin, sopineet, että, että sellainen komissiokin kelpaa, jossa on edustus kahdesta kolmasasta jäsenmaita. Jos se noinkin korkealla, korkealla tasollakin pätee, niin eikö se nyt erityisesti päde sitten tällä virastotasolla, että sinne hallintoneuvostoon nyt sitä ei tarvitse miehittää sankalla jäsenmaiden edustajan joukolla. Sitten mitä tulee tähän tilintarkastukseen, tietenkin on, järjestetään tällainen sisäinen tarkastusjärjestelmä, mutta eri virastojen, virastojen, virastoista saadut kokemukset ovat osoittaneet, jo sen, että tällainen tarka- tarkastuskomitea, jossa on edustajia halli- hallintoneuvostosta, voi olla avuksi itse hallintoneuvostolle, koska siellä ei välttämättä ole tämän lajin asiantuntemusta. Päinvastoin heidän tietämyksensä tästä saattaa lisääntyä ja voivat sitä kautta toimia sitten yhdysmiehinä eteenpäin. Grazie all'onorevole.